Lopuksi päätöslauselma esitys meillä on DV-valiokunnalta, kehitysvaliokunnalta, josta äänestetään huomenna. Seuraava istuntomme pidetään huomenna torstaina marraskuun 26. päivä. Aloitamme kello yhdeksän. Esityslista on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Ja istunto on päättynyt. Hyvää yötä.